Istunto alkaa ja ensimmäinen kohta esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle koskien YVA-direktiivin soveltamista Itävallassa. Eli tämä koskee siis ympäristövaikutuksia. Hauit, onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? It's a point of order under rule 96 by prearranged. 96 artikla esijärjestelystä puhemiehen kanssa. Haluaisin pyytää puhemiestä, että hän kirjoittaa Formula One Team Associationin koskien omaa vaalipiiriäni. Niin te, tehtiin selväksi kirjassa eilen, että laki syystä The Grand Prix järjestellään uudelleen ja tässä näitä tiimejä muistutetaan, että on hieno traditio siinä, että urheiluihmiset vetäytyvät pois ihmisoikeussyistä maailmalta Vietnamista, Etelä-Afrikan kieltä, ne jotka kieltäytyvät siellä eh, urheilemasta Moskovan olympialaiset. Täytyy tehdä selväksi tämän Euroopan parlamentin puolesta, että jos eh, joukkueet vetäytyvät ihmisoikeussyistä, niin niillä oli sitten tämän parlamentin tuki. Ja tämä Baharanin verinen nimi ei pitäisi olla eh, ylpeiden eurooppalaisten nimien OHlla Monza Monaco tai Silverstone ratojen joukossa. Σημειώνουμε το θέμα αυτό, κύριε Χόουιτ. Σας ευχαριστώ για την επεσήμανση. Tämä panan merkille. Hauit, kiitoksia. Toimitamme tiedon eteenpäin. Sitten oli vielä toinen työjärjestyspuheenvuoro. Slätiä. Jag är rapportör för rapport... Kiitoksia, puhemies. Minä, esittele, minä olen esittelijä mietinnössä, joka koskee kaksipuolisia suhteita Lissabonin, suht, Lissabonin sopimuksen jälkeen. Ja kun olen nyt tarkastellut äänestystä ja neuvoston ehdotusta, haluaisin vetäytyä pois esittelen roolista tämän mietinnön osalta, koska neuvoston ja parlamentin kannat ovat yksipuolisia. Ne tukevat investointeja, mutta siinä ei oteta huomioon avoimuustarvetta ja vanhat jäsenvaltiot eivät ota huomioon uusien jäsenvaltioiden tarpeita. Ja tasapaino ei ole investointioikeuksien ja ympäristö- ja oikeudellisten vaatimusten välillä. Eli en voi tukea parlamentin kantaa ja siksi en voi olla vastuussa neuvotteluista, eli haluaisin jättää esittelijän rooli jollekin muulle. Kiitoksia, Schlüter tämä nyt ei ollut työjärjestyspuheenvuoro, vaan tästä pitäisi puhua sitten asian kuuluvassa valiokunnassa. Niin, kollegat, noudattakaa puheaikoja. Meillä on tänään äänestyksiä. Me emme voi nyt vitkastella, koska meidän pitää alkaa äänestykset. Eli nyt esityslistalla ensimmäinen kohta ja Viilan saa puheenvuoron viideksi minuutiksi. Kiitoksia, rouva puhemies, hyvät kollegat, hyvä komission jäsen. Puhun valiokuntapuheenjohtaja Matsonin puolesta, joka valitettavasti ei voi olla paikalla. On varmasti eh, muitakin vetomuksia kuin eh, ja tärkeämpiä kuin nykyinen, eikä ole 30 000 kosketettua, kuten joissakin tapauksissa. Paikallinen talous, luonto, sen kehitysmahdollisuus on pelissä ja ennen kaikkea se, että käytetään oikeussäädöksiä y- yhtenäisesti EU-ssa. mä muutama huomio vielä tähän alkuun. Esittelijys tästä asiasta tästä hissiprojektista osoittaa jo, että paikalliset mediat haluavat kertoa, että joko toinen tai toinen on pulassa joku lobbyisti nuollon puolesta tai talouden puolesta, paikalliset viranomaiset tai kansalliset hallitukset. Me olimme täällä tiedonkeruun matkalla paikan päällä, kollega Lichtenberger oli siellä mukana. Ja se vaikutelma, että EU on tullut tällaiseksi, tai oli, voisi olla tällainen supervalvoja, se on väärin. Meidän täytyy luottaa siihen, että paikalliset viranomaiset toteuttavat oikeussäädöksiä oikein. Ja tämä on tämän vetomuksen ytimessä. Vetomuksen esittelijät ovat esittäneet, että paikalliset rajat koskien tätä 20 hehtaarin rajaa ympäristövaikutusten arvioille. Ei sitä ei pidetty yllä, vaan sitä on keinot, keinotekoisesti pienennetty tätä projektia niin, että ei kynnystä ylitetty. Ja Itävallassa on itse asiassa ollut 10 hehtaarin raja, tai on, on, on nyt, joten tilanne on muuttunutkin paikan päällä olemme arvioineet, että olennaisesti ne säädökset, jotka ympäristövaikutusten arvioinnista mitä Itävallassa käytetään, silloin niin niitä sääntöjä on pidetty, niitä on noudatettu. Joissakin aareilla tai neliömetreillä tietysti voi olla epäilystä siitä, mutta kyse ei ole mistään suurista maapinta-aloista, jossa olisi kiistanalaisuutta Myöskin kysymys tulkinnasta ei ole sellainen, että pitäisi tulla mm, eri lopputulokseen parkkipaikat ja, ja muut asiat. Olemme tulleet siihen käsitykseen, että täytyy kuitenkin katsoa asiaa tarkemmin. Ja tuli kysymys esille, että, että voidaanko pääkaupungista käsin määritellä ympäristövaikutusten arviointin menettely oikein niin, että siinä noudatetaan säännöksiä, EU-säännöksiä. Ja on huomattu, että ei pelkästään Itävallassa, muissakin jäsenvaltioissa, myöskin omassa jäsenvaltiossani, on tiettyjä asioita, joita täytyy ottaa huomioon. Eli pitäisikö sallia joka tapauksessa, että näitä projekteja erotetaan materiaalisesti toisistaan? Pitäisikö sallia se, että ajallisesti erotetaan näitä projekteja toisistaan niin sitten voidaan sanoa myöhemmin, että se oli kuitenkin osa tällaista kokonaissuunnitelmaa? Ja että niitä olisi pitänyt pitää jo etukäteen yhtenäisenä projektina. Ja sitten myös oikeudelliselta näkökulmalta erotetaan projekteja toisistaan. Ja sitten on kysymys esillä, että miten meidän eurooppalaiset säädökset sallivat tämän tarkalleen, tahtoin tai tahtomattaan. Ja pitäisikö tätä asiaa siksi tutkia tarkemmin? Yksi asia tuli erityisesti esille. Se koskee tällaisia laitoksia. Voiko olla niin, että sallimme sen, että hiihtorinteet uusilla alueilla yhdestä, kahdesta, kolmesta kymmenen hehtaarin asti, jos siihen tulee uudet hiihtohissit, niitä laajennetaan hiihtohisseilla, että ne pysyvät tämän yhteislaskelman ulkopuolella. Itse olen sitä mieltä, että eurooppalaisten säädösten pitäisi sanoa, että suurprojektit, siihen pitää ottaa koko käytetty pinta-ala. Ja tähän liittyy konkreettinen kysymys, miten komissio arvioi tätä asiaa, että pitääkö tätä asiaa harkita myös Euroopan tasolla. Kiitoksia Viland. onneksi noudatitte puheaikaa. Sitten Tinga puhuu komission puolesta, olkaa hyvä. Niin hyvät naiset ja herrat, edustajat, kollega Potsnikin Kyllä olemme iloisia siitä, että parlamentti on ympäristömääräysten toteutumisen valvonnan ottanut yhdeksi työalueekseen. Ympäristövaikutusarviota koskevalla direktiivillä on paljon merkitystä nimenomaan Euroopan unionin taloudelliselle kehitykselle. Se on meille hyvin tärkeä väline, jolla voidaan saavuttaa kestävää kehitystä. Hankkeet ovat huomattavia ja niin usein vaikuttavat paljon eh, ympäristöön ja on tärkeää, että ne tutkitaan. Tutkitaan sekä välittömät että välilliset vaikutukset ympäristöön. Kysymys on hankkeista, joissa jäsenvaltiot joutuvat tekemään ratkaisuja siitä myös, onko tällaisella arviolla vaikutusta ratkaisuihin ja onko tällainen arvio ylipäätään tarpeellinen. Tämä hiihtokeskusta koskeva hanke on sellainen, joka kuuluu näihin asioihin, joista jäsenvaltiot joutuvat itse päättämään, tehdäänkö niistä arvio. Itävallassa surunen, on ollut 10 hehtaaria tai 20 hehtaaria tai enemmän. Ja kun me komissiossa saatamme tämän kysymyksen, käännyimme Itävallan hallituksen suuntaan ja kysyimme miten tämän hanken osalta on huolettu siitä, että direktiiviä on noudatettu. Itävalta vastasi, että ei ole toteutettu ympäristövaikutusarviota, koska raja-arvoa ei ollut saavutettu. Virallisesti me epäilimme asiaa ja viittasimme siihen, että sen määrittämiselle, mikä on pinta-ala, ja ajatellen päätöstä siitä, onko välttämätöntä tehdä Eh, tällainen ympäristövaikutusarvio, silloin pitäisi katsoa aluetta laajemmin. Näiltä osin Itävalta sitten uudisti lainsäädäntöä, joka koskee ympäristövaikutusarviointia. Ja se vastaa nyt meidän oikeudellista käsitystämme ja vastaa täysin eurooppalaista YVA-direktiiviä. Päätös siitä, onko ympäristövaikutusarvion välttämätöntä hiihtoalueilla, on täysin riippuvainen siitä, miten suuri on koko alue laajentumisen, laajentumisineen ja onko tämä hiihtokeskus eh, ympäristönsuojelualueella. Vaatimukset, jotka liittyvät YVA-direktiiviin, ovat oikeastaan selkeitä ja tiukkoja, ja sen kiertäminen sillä, että jokin hanki jaetaan osa-alueisiin, eri vaiheisiin, ei ole mahdollista. Meistä on tärkeää, että katsotaan kokonaisuutta ja sitä, miten hanke kokonaisuudessaan vaikuttaa luontoon. Meidän tulkintamme on vahvistettu Euroopan tuomioistuimessa. Siellä on usean otteeseen todettu, todettu että YVA-direktiivin tavoitteita ei saa kiertää jakamalla hankkeita osiin. Mitä tulee kynnysarvoon, joka liittyy alueen kokoon, silloin täytyy katsoa sitä, että ei kiinnitä huomiota pelkästään rakennustoimiin, vaan myöskin sen lisäksi koko ympäristön kokonaisuudessaan. Siis täytyy ottaa mukaan nekin alueet tähän kynnysarvon äh, laskemiseen, joilla ei tapahdu suoranaisia rakennustoimia, mutta jotka ovat osa hanketta ja joihin hanke tulee vaikuttamaan. Siksi olemme sitä mieltä, että Mellaun ja Damylsin alueilla jo ennen näiden alueiden laajentamista olisi pitänyt tehdä arviointi sen toteamiseksi, pitäisikö näissä hankkeissa myöskin tehdä ympäristövaikutusten arviointi. Ja se arviointi olisi nyt myöskin perusteinen tehdä julkiseksi. Itävallan viranomaiset eivät ole täyttäneet tätä velvoitetta. He eivät ole selvittäneet asiaa etukäteen, joka meidän käsityksemme mukaan olisi ollut välttämätön. Hanke on nyt tapahtunut menneisyydessä, siitä tehtiin päätös viisi vuotta sitten, se hyväksyttiin viisi vuotta sitten, rakennustyöt on jo päätetty. Me olemme pyytäneet lisätietoa Viinin viranomaiselta vaikutuksesta ja haluaisimme tietää myöskin, onko tarpeen ryhtyä toimiin, jolla vaikutuksia voitaisiin tässä vaiheessa vielä lieventää. Nämä tiedot, joita me odotamme, niiden pohjalta tulemme päättelemään, voidaanko ryhtyä lisätoimiin, jolla voitaisiin lieventää vaikutuksia luontoon tällä kokonaisalueella. Sitten me olemme pyytäneet Itävallan viranomaisia vahvistamaan meille, että tulevissa tämän hiihtokeskuksen tai muiden hiihtokeskusten laajentamisessa kriteeristi, kriteerejä, jotka ovat täyttäneet vanhan YVA-lain määräykset kriteerissä, kriteerit, että niiden osalta tehtäisiin arvio siitä, tarvittaisinko nyt ympäristövaikutusarvio. Kollega Potocnik eh, työskentelee parhaillaan YVA-direktiivin uudistamisen parissa. Meillä on aikomus tehdä uusi teksti, joka vahvistaisi edelleen ympäristönsuojelua, nimenomaan ottaisi huomioon ilmastonmuutoksen, eh, luonnon monimuotoisuuden ja ottaisi huomioon myöskin ajankohtaisimmat ratkaisut Euroopan tuomioistuimesta ja johtaisi siihen, että tapahtuisi harmonisointia ja yhdenmukaistamista ja myöskin niin, että eh, pystyttäisiin välttämään entistä selvemmin mahdollisuudet kiertää tätä direktiiviä. Uusi versio on siis valmisteilla ja tästä syystä käytiin viime vuonna laaja julkisten tahojen kuuleminen ja relevanttien asianosaisten tahojen kuuleminen. 2012 viimeistään tulemme tekemään uuden esityksen, joka merkitsi sitä, että näiden tässä voidaan sanoa, että tässä tapauksessa tehdyt toimet ovat vaikuttaneet myönteisestikin siinä mielessä, nyt voidaan tehdä Euroopasta lainsäädännöstä selkeämpää niin, että sitä on vaikeampi kiertää. Ja olemme iloisia siitä, että Itävallan ympäristövaikutusarviointi laki nyt vastaa direktiiviä. Komissio tulee ryhtymään toimiin, joilla Itävallan viranomaiset voivat tehdä tarkistuksia myöskin päättyneiden hankkeiden osalta, jotta esimerkiksi Melaun ja Damylsin alueella tapahtuneet toimet ovat sellaisia, että niiden osalta myöskin noudatetaan määräyksiä. Joten olemme kaikki oppineet huonosta tapauksesta. Kiitoksia komission jäsen. Ja seuraavaksi sitten poliittisten ryhmien edustajat ja ensin Euroopan kansanpuolue JAR. Kaksi minuuttia ja pyydän, että noudatatte puheaikaa, koska meillä on jo olemme jäljessä aikataulua. Kiitos. Mein Kollege Wieland hat schon die inhaltlichen Dinge. Kollega Wieland jo esitteli sisällölliset asiat ja minä esittäisin muutaman poliittisen arvion vielä. Ensinnäkin ei puhu eurooppalaista politiikkaa vastaan, vaan äh, sitten sen puolesta, jos äh, näitä eurooppalaisia säädöksiä halutaan parantaa ja tarkistetaan niiden tulkintoja. Aina on olemassa kilpailua eurooppalaisten äh, säädösten ja direktiivin välillä ja paikallisten olosuhteiden välillä. Me emme tietysti ole mikään val- valvontaorganisaatio, vetomusvaliokunta, mutta miten ymmärrän itseni vetomusvaliokunnan jäsenen, niin olen vähän ylpeäkin siitä, että olemme saaneet vetomuksen, jossa olemme nähneet, että paikan päällä tulkitaan asioita eri tavalla kuin eurooppalaisesta näkökulmasta haluaisimme, ja että tämä äh, vetoomus ja sitten vetoomusvaliokunnan kannanotto johtivat siihen lopulta, että jäsenvaltiolakia on muutettu. Tämä on, äh, pidän tätä suurena menestyksenä, ja pidän sitä eurooppalaisen politiikan menestyksenä. Sitten toiseksi. Ongelma, jossa näin tässä yleisesti, tämä olisi myös komissiojäsenille kysymykseni, on aina se ongelma. Monet kansalaiset käsittelevät äh, tai eh, heitä koskettaa ympäristölainsäädännön toimeenpano. jäsenvaltioissa. Monia vetomuksia tulee asioista jäsenvaltioiden sisältä, mutta myös rajat ylittäviä asioita. Ja aina tulee ongelma, että menettelyn kuluessa, jos esitämme komissiolle kysymyksiä, niin tulee aina vastaus. Että lähdemme siitä, että jäsenvaltio noudattaa eurooppalaista säädöstä ja direktiiviä asianmukaisella tavalla. Emme näe mitään syytä lähteä tekemään välintuloa. Tarvitsemme välineen, jolla menettelyn kuluessa, kun tulee viisteitä että joku menee vinoon, niin sitten menettelyn kuluessa voimme lähteä jäsenvaltion kanssa vuoropuheluun, jotta asiat eivät tapahdu nyt kun, näin on tapahtunut, nyt kun tässä tapauksessa ovat tapahtuneet. Meillä on ratkaisu tulevaisuuteen nyt tässä, mutta valitettavasti se ei muuta menneitä asioita. Kiitoksia. Sitten sosiaalisten demokraattien ryhmästä yksi Kiitos. Presidentin. Puhemies. Se, mitä nyt tapahtuu, se voi olla meille nyt oppitunti. Me itävaltalaiset olemme innokkaita hiihtäjiä ja tietysti siihen tarvitaan myöskin latuja. Mutta hiihtämiseen, ja tämäkin täytyy muistaa ja panna merkille, että siihen liittyy myöskin kaunis ja koskematon ympäristö. Kukaan ei halua hiihtää siellä, missä ei enää mitään ole. Ja tästä johtuen mielestäni Itävallan politiikassa on aikaisemmin tehty paljon virheitä. Yksipuolisia rakentamissuunnitelmia ajattelematta, onko se järkevää, käykö se vielä, ja sitten on vielä hallintomenettelyitä lainsäädäntöä, joka on ohjattu tähän suuntaan. Ja sitten tiedämme myöskin, mitä lisäarvoa Euroopan unilla on ja Euroopan parlamentilla on. Nämä ovat nyt asioita, jotka ovat ilmeisesti menneet pieleen. Ja jos on asia mennyt pieleen, välillä ei tapahdu mitään, mutta nyt on esitetty vetoomus ja siihen on reagoitu. Ja myöskin Itävallassa asioihin on puututtu ja tämä on hyvä esimerkki siitä, miten asioiden tulisi mennä. Ja sitten vihreistä Lichtenberger yksi minuutti. Kiitos komission jäsen, kiitos tiedoista, joita annoitte. Minusta oli hyvin tärkeää se, mitä te sanoitte Minulla olisi vain yksi lisäkysymys. Eli te sanoitte, että tämänhetkinen ympäristövaikutusarviointien toimeenpano Itävallasta on komission mukaan riittävän tyydyttävää. Kuitenkin olemassa Euroopan tuomioistuimen päätös, jossa tässä menettelyssä selvittäessä siis tarvitaanko ympäristövaikutusarviota, on ollut mahdollisuus tällaisen kansalaisliikenteen kysymysliikkeeseen on kyllä sitä ennakkovaroitusjärjestelmästä ja joka johtaa siihen, että sellaisia asioita, joita meillä on tapahtunut, ei voisi tapahtua uudestaan. Haluaisin no, korostaa vielä sitä, että minulle on tärkeää se, että ei oteta, ei oteta hiihto, keskuksessa huomioon näitä äh, latualueita, mikä minusta on aika yllättävää, koska sehän kuuluu myöskin niihin alueisiin, joihin tämä vaikuttaa. Ne täytyy ottaa huomioon. Kysymys on todellakin äh, jaka, hankkeen jakamista osa-alueisiin ja, ja määräysten kiertämisestä. Ja tässä tapa, tämä tapausta on syytä edelleen seurata ajatellen jatkomenettelyjä. Kiitoksia. Sitten meidän kaksi minuuttia Guen puolesta. Kiitoksia, puhemies. Tässä on nyt tapaus, joka voi auttaa meitä ratkaisemaan jotain, joka on myöskin komissiossa huomattu ja josta Jaar puhui, ja joka otetaan mukaan vuosikertomukseen, jonka komissio esittelee äh, vetoomusvaliokunnassa vuoden 2010 osalta. Eli asia on seuraava. Tässä on Damylsin ja Alppien esimerkki pyreneet. Ja kun tulee valitus Euroopan kansalaiselta, ja siihen asti, kunnes se ratkaistaan, hyvin usein aika, joka on kulunut, on aika, joka ei auta ratkaisemaan vetomusta, jotta ei tapahtuisi peruuttamatonta vahinkoa. Monissa valtioissa on sovellettu direktiiviä, jolla tehdään ympäristövaikutusten arviointeja julkisissa töissä ja myös yksityisissä rakennustöissä. Ja Euroopassahan on hyvin hauraita ekojärjestelmiä, kuten Alpeilla ja Pyreneillä Espanjassa. Ja tässä on nyt rikottu direktiiviä ja tässä on hajotettu tämä alue osiin ja tässä ei ole tehty tätä arviota. Eli katsoko komissio, että todellakin on tarpeen soveltaa tiukasti ympäristövaikutusten arviointeja ja teidän täytyy reagoida aikaisemmin, jotta voidaan välttää se, että näitä töitä jatketaan siitä huolimatta, että on tullut tietoja siitä, että pitäisi tehdä ympäristövaikutusten arvio aikaisemmin. Siksi on tärkeää, että tämä aika nyt lyhenee ja että vetomusvaliokunta ja Euroopan komissio voivat tehdä työtä, jotta nämä ajat lyhenevät ja jotta jäsenvaltiot eivät riko tätä tarvetta tehdä ympäristövaikutusten arviointeja. Tähän ovat syyllistyneet monet jältiöttämme, koska ainoastaan Itävaltaa myöskin Espanjassa Pyreneillä ollaan rakentamassa Kastanesan laaksoon hiisokeskusta ja siellä on toimittu samalla tavalla. Aragonin alueella on pilkottu tämä alue, jotta voidaan välttää tämän arvion tekeminen. Sekä Euroopan parlamentti että komissio joutuvat nyt tekemään yhteistyötä, jotta tähän asiaan saadaan nyt selkeyttä. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten sitoutumattomien puolesta Vertman kaksi minuuttia. Kiitoksia kollegat, hyvä komissio Senöttinger. Hyvän menettelyn tarkoituksena on toteuttaa ennaltaehkäisyperiaatetta, mutta myös ottaa huomioon välittömät vaikutukset ja arvioida niitä. Se, nämä suunnitelmat, joilla on alueellisia vaikutuksia, ne tulevat tämän lain piiriin automaattisesti. 1996 todettiin, että jäsenvaltioiden täytyy varmistaa, että direktiivin tavoite, sitä ei vesitetä projektien jakamisella. 2003 tuli kertomus YVA-direktiivin toimeenpanosta ja vaikutuksista. Komissio ei kuitenkaan ottanut äh, näitä moninaisia ongelmia huomioon, vaan äh, käytännölliset sovellutukset. Yksi muotoilusta sopi, kohdistettiin erityisesti jäsenvaltioihin. Siellä projekteissa suositeltiin, joissa oli suuria ympäristövaikutuksia, että arvioidaan erityisesti herkät alueet ja mahdolliset projektien kumuloitu, kumuloituvat vaikutukset otetaan huomioon. Puhuitte tästä äh, projektien arvioinnista. Itävallan kansalaiset protestoivat tätä vastaan, että heidän asiansa saa näin vähän huomiota tuomioistuimen sekava oikeudenkäytäntö, sen pitää olla yksityiskohtaisempaa ja täytyy ottaa huomioon äh, riittävä julkinen osallistuminen. Miten äh, komissio arvioi tätä Itävallan YVA-lakia? se, että yleisö ei pääse osallistumaan tarpeeksi asioihin, sehän tähän voidaan todeta kaikissa jäsenvaltiossa. Voidaan todeta, että yva direktiivin uudelleenarviointi ja direktiivin yhtäläiset säädökset ja niiden äh, tarkistaminen täytyy tulla nyt keskustelun alle. Kiitoksia ja sitten muut puhujat. Zeber, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Puhujalista osoittaisi sitä, että itse asiassa että tässä yhteisö ja vetomusvaliokunta nähtäisiin tällaisena ylimpänä instanssina tässä tapauksessa. Tästä kun tämä on kyse hanke, josta voitaisiin saada poliittista hyötyä. Tässä meillä on ja Damysin hankkeessa on kysymys kahdesta pienestä kunnasta. Osavaltion hallitus ovat parhaimman taitonsa mukaan pyrkineet soveltamaan Itävallan ympäristölainsäädäntöä. Minusta näitä viranomaisia ei voida syyttää virheistä. On juridinen kysymys se siinä, miten Itävallan tasavalta on pannut toimeen YVA-direktiivin. Nyt on olemassa erilaisia oikeudellisia perinteitä Itävallassa ja Euroopan unionissa. Voimme todeta, että Itävallan tasavalta, rouva kollega, Itävallan tasavalta on pyrkinyt hoitamaan asiaan kunnollisesti. Tämän menettelyn puitteissa ovat juristit tulleet siihen tulokseen, että on tapahtunut mahdollisesti muutamia virheitä, mutta me puhumme nyt muutamasta parista prosentista tätä koko prosessia, joka on keskustelun kohteena. Tässä on vapaaehtoisesti tehty tietynlaisia korvaustoimia, tapahtunut korkeita korvausmaksuja, jotka on tässä keskustelussa unohtunut, jotka ovat tässä unohtuneet poliittisesti ajateltuna on syytä katsoa, että tässä on tapahtunut korvaustoimia, on pyritty korjaamaan sitä, mikä mahdollisesti on mennyt väärin, niin silloin voidaan todeta, että hanke voi saada vihreän leiman. Mutta tässä komissiota täytyy, komissiota täytyy vaatimaan myöskin eh, toimimaan niin, että tutkitaan rajoja ja että tällaisia tapauksia tarkasteltaisiin, jotka jossakin valtiossa eh, voisivat olla sellaisia, että tapahtuu paljon suurempien arvojen tuhoamista. Tässä komission tulisi toimia paremmin tällaisen silmämääräisen perunan pohjalta ja tällä tavoin toteuttaa myöskin ympäristöpolitiikkaa, jotta sitä laajemmin voitaisiin hyväksyä. Kiitoksia Sebe. Ja sitten seuraavaksi Möltsä. Hän ilmeisesti ei ole paikalla. Eli sitten menettely ilman puhujalistaa. Täällä on neljä kollegaa, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ja Viiland saa nyt puhua, mutta vasta lopuksi. Ensin kuuntelemme muita kollegoita. Böge, yksi minuutti, olkaa hyvä. Hohes Haus, äh, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen. Komissio puhui asioista, jotka kansalliset viranomaiset ovat oppineet ja ne ovat tärkeitä. Itävallan hallituksen menettely, eli ympäristöministeri, joka vastaa tämän arvioon lainsäädännön muuttamisesta. Tämä on myönteistä ja esimerkin mukaisesti tässä on käytetty benchmarking ja moniin muihin tapauksiin. Ja monet ihmiset eivät näitä tunne. Mutta kollega Jaarille haluaisin vielä sanoa, että nämä konkreettiset välineet, joita vaaditaan, ne pitää olla jo suunnittelussa ja projektin alkuvaiheessa olla mukana ja meidän täytyy ottaa huomioon se, että myöskin näitä oikaisumahdollisuuksia pitää olla. Ferreira, jännälle toparakalo. Kiitoksia. Sitten Ferreira, yksi minuutti. Algumas notas muito breves suscitadas. Kiitoksia, arvoa puhemies. Lyhyt kommentti. Käytännölliset vaikutukset YVA-menettelyssä do mesmo tipo ou de índole diversa olha säädökset täytyy toteuttaa niin, että koko projektia arvioidaan. Eikä täydy ottaa yksittäisiä osia siitä tarkasteluun, vaan täytyy todellakin saada tästä kokonaislähestymistapa aikaan. Ja ympäristöä täytyy tässä uudella tavalla ottaa huomioon näiden vaikutusten osalta. Ja täytyy ottaa huomioon myös, että vaikutukset voitaisiin rajoittaa minimiin. Julkiset viranomaiset ympäristöalalla, heillä on tässä tärkeä tehtävä osallaan ja heidän täytyy tietysti myös olla muodostettu ja heidän täytyy pystyä tämä tehtävä hoitamaan. Tästä ovat viranomaiset itse vastuussa ja meidän täytyy todellakin pitää mielessä, että koko YVA-menettelyssä on suuri mahdollinen avoimuus. Kiitoksia. Sitten Morkkunaite, yksi minuutti. Pane pirmininkė, šiandieną mes kalbam ir diskutuojam labai tokių... Kiitoksia, puhemies. Tänään keskustellaan yhdestä konkreettisesta hankkeesta. Ja täytyy sanoa, että ympäristön vaikutusten arviointi on vaikea kansallisella tasolla. Ja suurin ongelma on se, että yhteiskunnissamme on nyt luottamuksen puutetta, kun ajatellaan näitä arviointeja ja asiantuntija-arviointeja. He vastaavat näistä hankkeista, jotka liittyvät tähän asiantuntemukseen, ja siitä syystä luottamus on aika vähäistä. Mutta täytyy myöskin välttää se, että hankkeet joudutaan keskeyttämään ilman kunnon syytä. Toisinaan puhutaan tämän arvioinnin hankaluudesta ja on myöskin muita perusteita. Eilen keskustelimme tasa-arvoisuudesta ja riippumattomuudesta, koska näiden arviointien tulisi olla riippumattomia. Ja mielestäni tämä on juuri se, joka on kaikkein tärkein tässä asiassa. Kiitoksia sitten. Lightfried on sitten sinisen kortin, eli teillä on puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Saattaa olla, että ymmärsin kollegaa väärin ja siksi haluaisin kysyä, mutta minusta kyllä on tärkeää, että jos on sääntöjä, niitä myös noudatetaan. Ja että ei aina vain sanota, että hmm, olosuhteet ovat sellaisia, että oikeastaan me tar- meidän ei tarvitse noudattaa sääntöjä. Minusta sääntöjä pitää aina noudattaa tarkkaan ja näin on hyvä. Kysymykseni kuuluu, Oletteko tarkoitanut, että oikeastaan on niin, että sääntöjä pitää noudattaa riippumatta olosuhteista, että ei voi olla niin, että olosuhteiden mukaan voidaan toimia miten sattuu? Eli te voitte nyt vastata tähän kysymykseen, jos haluatte. Haluatteko vastata tähän? Kyllä. Niin. Haluaisin korostaa, että on erityisen tärkeää noudattaa sääntöjä, mutta joskus on tapauksia, joissa jotkut sidosryhmät yrittävät manipuloida julkista mielipidettä ja he yrittävät vaikuttaa näihin hankkeisiin. Mutta sanoin, että riippumattomuus on asia, joka on äärimmäisen keskeistä. Ja kaiken pitää toimia niin, että toimitaan kaiken sääntöjen ja lainsäädännön mukaan. Kiitoksia. Sitten Kadenbach, yksi minuutti. Puhemies, hyvä komission jäsen. Nyt tämä keskustelu osoittaa jälleen kerran, että meillä on ongelma, suuri ongelma ympäristön kysymysten alueella, nimittäin kommunikaation ongelma. Ympäristö, talous, alueelliset intressit, niitä äh, asetetaan toisiaan vastakkain. Ja minusta tämä on ongelma, joka on olemassa. Me tarvitsemme komissioltakin tukea, jotta nähdään, että ympäristö on olennainen tekijä myös taloudessa yhä edelleen tätä korostetaan aivan liian vähän. Toimenpiteet, jotka suojelevat ympäristöä ja luontoa, luovat myös työpaikkoja, ovat ylläpitää työpaikkoja. Keskustelu on edelleenkin polarisoivaa, joko luonto tai työpaikat. Valitettavasti myös poliitikot eh, joskus käyttävät tätä menetelmää. Minä sanoisin, että meidän pitäisi saada aikaan lisää tietoisuutta tästä asiasta Kaikkien osapuolten pitää ymmärtää, että tarvitaan kunnossa olevaa ympäristöä, jotta talous voi toimia tulevaisuudessa. Ramsdorf, έχει το λόγο. Ένα λεπτό παρακαλώ. Kiitoksia. Sitten Lambsdorff, yksi minuutti. Rakousko, kdysi, aby se zbavilo kansleře krajské... Rouva puhemies, Itävalta, kun se pääsi eroon kansleri Eisleristä, se päätti äänestää Eislerin sinvoimalaa vastaan. Ja tämä oli ainutlaatuinen tilanne Euroopassa. Yksi yksi eh, suhde oli eh, ydinvoimalassa. Tämä koe oli mielestäni hyvin eh, kallis, eikä tätä voida enää sallia. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi vielä Viiland yksi minuutti, olkaa hyvä. zufrieden. Kiitoksia. Olen oikeastaan tyytyväinen tähän vastaukseen, mutta yhteen kohtaan olisin vielä tietoja. Näitä hiihtokeskuksia keskusten osalta pitää ottaa huomioon nämä kynnysarvot silloin, kun näin rakennussuunnitelmat aiheuttavat muutoksia maisemaan. Ja ne alueet, joita käytetään hiihtämiseen tai lasketteluun, kaikki nämä alueet jäävät ulkopuolelle. Ja kun ajatellaan näitä vaikutuksia, jotka liittyvät jonkun alueen käyttöön, esimerkiksi luontoajatellen, se on oikeastaan, sen pitäisi kyllä ottaa mukaan. Ja sitten yhdessä jäsenvaltiossa tai yhdessä osassa, jonka me tunnemme hyvin komission jäsen, vetomusvaliokunnassa on tiettyjä tapauksia, joissa voi käyttää tiettyä pysäytysmekanismia. Ja olisi hyvä, jos komission ja ehkä neuvoston kanssa voitaisiin käsitellä tätä asiaa vastuullisesti ja että voisimme sanoa, että tämä nyt jäädytetään. eh, Kiitoksia. Ja sitten Zebe on esittänyt sinisen kortin. Haluat esittää kysymyksen Viilandille. Riitellään puoli minuuttia, olkaa hyvä. Niin, haluan vielä kysyä kollega Viilandilta. Hänhän on juristi. Onko nyt niin, että myöskin vuoristovaeltajat, tai ne, jotka ovat suksin liikkeellä ja käyttävät myöskin hiihtolaitteita, vaikka haluaa mennä koko matkaa jalan, otetaan nekin huomioon ja muut käyttävät tällaisia urheiluvälineitä, silloin koko Alppien alue itse asiassa on sellainen alue, jolla pitäisi tehdä ympäristövaikutusarvio. Ehkä näitä kriteerejä pitäisi vielä tutkia täsmällisemmin. Haluaisin tietää, mitä tässä oikein tarkoitettiin. Wieland, teillä on puoli minuuttia aikaa vastata. Yksi asia täytyy tehdä selväksi. Luonto ei ole luonnonsuojelujärjestöjen omaisuutta ainoastaan, koska ympäristön sitä käyttää koko väestö. En ole myöskään sitä mieltä, että, että melatoniin olisi ollut se tapaus, jossa olisi pitänyt tätä stop-tapausta käyttää. Kiitoksia, Viland. Te puhuitte lyhyesti. Ja nyt komission jäsen päättää tämän keskustelun. Olkaa hyvä. Rouva puhemies, hyvät edustajat. Me varmastikin kaikki toteamme, että tämä tapaus ei sujunut asianmukaisesti. Tapauksen selvittäminen kuitenkin hyödyntää, hyödyttää meidän eurooppalaista työtämme. Olemme voineet todeta, että tässä tapauksessa raja-arvot tulivat väärin sovelletuiksi. Ei riittävästi objektiivisesti tutkittu sitä, olisiko ympäristövaikutusarvioiden tekeminen ollut tarpeen. Itävallan YVA-lainsäädäntö on, oli sellaista, että sitä täytyi täydentää niin, että se vastaisi Euroopan unionin direktiiviä. Kolmanneksi, meille on tärkeää, että muut toimenpiteet tällä alueella, jos niitä tapahtuu, miksi pysäköintipaikkojen rakentaminen tai muut rakennustoimet tarkistetaan niin, että katsotaan koko hanketta niin, että katsotaan, miten se vaikuttaa kokonaisuudessaan, miten osa-alueet vaikuttavat tähän kokonaisuuteen, minkälaisia vaikutuksia sillä on. Tarkoittaa sitä, että koko aluetta tullaan tar- tarkastelemaan. ja niille, jotka harrastavat hiihtoa, voisin sanoa, että joskus kolmen aikaan iltapäivällä itse asiassa meluongelmat ovat huomattavasti tärkeämpiä kuin muut ympäristövaikutukset, tämä tässä sivumennen sanottuna. Komissio pitää edelleenkin avoimena sitä, käynnistetäänkö nyt sopimuksen rikkomusmenettely. Tällä emme uhkaa, mutta mahdollisuus on olemassa. Yleisesti olemme nyt uudistamassa YVA direktiiviä. Mitä kollega Potocnik suunnittelee? On tarkoitus rakentaa tähän direktiivin uusia poliittisia tavoitteita, ilmastonmuutos, biologinen monimuotoisuus, energia, eurooppalaiset verkot, kohesiopolitiikka. Tarkoitus on myös ottaa huomioon Euroopan tuomioistuimen päätökset, jotka ovat hyvin tärkeällä tavalla selkeyttäneet tilannetta. Kolmanneksi kysymys jonka edustaja Lichtenberger esitti. Me olemme todenneet, että Itävallan YVA-lainsäädäntö on nyt riittävä, mitä tulee raja-arvoihin. Mitä sitten tulee avoimuuteen, kansalaisten osallistumiseen ja kansalaisten kuulemiseen, sekä muodollisesti että aineellisesti. Tätä vielä tutkitaan. Kollegani Potocnik ensi viikolla tulee tähänkin asiaan tarttumaan kirjeessä myöskin tähän avoimuus- ja kansalaisten osallisuus, osallistumismääräyksiin ja mahdollisuuksiin, jotka voisivat sisältyä direktiiviin, niin hän tulee vielä jälkikäteen antamaan kirjallisen vastauksen. Uskoakseni ensi vuonna jo tästäkin tapauksesta ja muista tiedoista olemme pääsemässä tyydyttävään eurooppalaisen direktiivin uudelleen työstämiseen. Edustaja Vilat kysyi sitä, miten tullaan määrittelemään alue. Tästäkin tulemme antamaan vielä kirjallisen vastauksen, koska jos rakennetaan hiihtohissi, ei pidä pelkästään ottaa huomioon neliömetriä, jotka ovat välittömästi tämän vajerin alapuolella. Se ei ole pelkästään se, mikä on relevanttia. Tietenkään ei voi olla kysymys koko alueestakaan, Mutta tietysti äh, kapeasti katsottuna jokaisessa tapauksessa pitäisi katsoa, että ne alueet, jotka on määritetty laduiksi, myöskin otettaisiin huomioon laskelmissa, koska niitä joudutaan myöskin työstämään. Siellä joudutaan myöskin tekemään ö, äh, ö, äh, toimia ja siksi ne täytyy ottaa huomioon katsottaessa liittyy, koskeeko aluetta kynnysarvo. Ja nämä kuitenkin täytyy nyt määrittää sitten myös selkeästi direktiivissä. Jos sitten tutkitaan kysymystä siitä, miten voitaisiin varhaisemmassa vaiheessa puuttua asiaan. Nyt viisi vuotta sen jälkeen, kun rakentamista tehtiin päätös, on vaikea puuttua asiaan, koska meidän sopimustemme muodon mukaisesti vallitsee subsidiariteettiperiaate ja, ja jäsenvaltioiden täytyy ensisijaisesti huolehtia siitä, että eurooppalaista lainsäädäntöä noudatetaan. Lähden liikkeelle siitä, että Itävallassakin tulevaisuudessa, kun pohditaan sitä, mikä on tasapaino talouden ja ympäristön välillä, päästään järkevämpään pohdintaan. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu oli kiinnostava ja nyt se on päättynyt ja siirrymme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Suullinen kysymys komissiolle. Aiheena harhaanjohtavat yrityshakemistot.